Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaan oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään. Tekstit löytyvät täysistuntokohdasta parlamentin nettisivuilta ja otsikot julkaistaan tämän kokouksen pöytäkirjassa. Keskiviikkona minä allekirjoitan neuvoston puheenjohtajan kanssa